Sitten jatkamme valiokunnan kokousta ja iloksemme Rouva Matera on nyt saapunut. Ja nyt siirrymme asiaan, jossa kyseessä on kestävät, riittävät ja turvatut eurooppalaiset eläkejärjestelmät ja niiden kehittäminen – ja tämä on erittäin tärkeä asia myöskin tasa-arvonäkökannalta ja Rouva Matera on vastuussa meidän lausunnostamme ja eläkejärjestelmien kestävyys on tullut hyvin tärkeäksi kysymykseksi kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Meidän lausuntomme keskittyy eläkejärjestelmien tasa-arvo näkökohtaan, siihen syrjintään, jota naiset saattavat kokea eläkejärjestelmissä ja joka on seuraamusta siitä, että naiset ovat tehneet lyhyemmän aikaa töitä kodin ulkopuolella. Joissakin järjestelmissä otetaan myöskin huomioon naisten pidempi elinikä, keskimääräinen elinikä ja eläkejärjestelmät on rakennettu siten, että heikommalla palkalla saa myöskin heikomman eläkkeen. Ja nyt me odotamme, että saamme kuulla rouva Materan puheenvuoron. Hän on siis vastuussa meidän lausunnostamme. Rouva Matera, olkaa hyvä. Presidente, inizio scusandomi con le colleghe per il mio ritardo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan tässä ensinnäkin pyytää anteeksi sitä, että myöhästyin. Mutta melkein kävi niin, että en olisi päässyt ollenkaan tänne, koska lumi on todellakin nyt blokerannut monet eurooppalaiset lentokentät. Puheenjohtajahan jo totesi, että nämä lausunnot sopivia eläkejärjestelmiä koskien ovat tärkeä asia tälle parlamentille. Ja e, minulla on tässä myöskin hyvin suuri vastuu kannettavana, koska e, todellakin halusin käydä tätä keskustelua teidän kanssanne lumesta ja ongelmista huolimatta, joita lentokentällä oli. Ja haluan todellakin mielelläni kuulla mielipiteenne, koska me emme ole käyneet vielä keskustelua eri varjoesittelijöiden kanssa. Viime viikolla, Strasbourgin viikolla olin paikalla kokouksessa, joka pidettiin työllisyysvaliokunnassa. Ja siellä olivat paikalla kaikki esittelijät eri valiokunnista. Kysehän tässä on eurooppalaisten eläkejärjestelmien mahdollisesta uudistuksesta. Minun täytyy todeta teille, että että esittelijä Rova Omen Räytjen todellakin arvottaa tämän aiheen todella korkealle. Yhtäältä tässä on kyseessä naisten kokema syrjintä työpaikalla, mutta myöskin tässä tämä koskettaa syrjintää eläkkeiden kohdalla. Naisten eläkehän on pienempi kuin miesten. Naiset joutuvat ottamaan myöskin outoja työsuhteita vastaan ja heillä on myöskin vain tällaisia tilapäisiä sopimuksia, osa-aikasopimuksia, eli naisia syrjitään jatkuvasti. Kollega Omen Räytsen totesi myös, että on tarpeen parantaa tätä kyseistä kohtaa vihreässä kirjassa, jossa myöskin puhutaan siitä, että naisten ja miesten välille tarvitaan tasa-arvoa eurooppalaisessa eläkejärjestelmässä. Ja nyt sitten meidän tarkoituksena on tähän tehdä lausunto. Tarkoituksena on tehdä hyvä sellainen ja kiitän nyt jo kaikkia kollegoita eri ryhmistä koska he ovat nyt todellakin tehneet minulle aivan erinomaisia muutosehdotuksia. Minä olen pohtinut tätä aihetta paljon, mutta ikävä kyllä minun täytyy myöskin todeta, että näistä 89 tai tarkistuksesta, joita on tehty tähän eh, lausunnon neljään pääkohtaan, eh, niin useita näistä en voi kuitenkaan hyväksyä koska ne menevät tässä soveltamisalan ulkopuolelle ne menevät meidän toimivaltuuksemme yli tai ulkopuolelle. Voisin nyt taas, tässä antaa vaikka kuinka paljon esimerkkejä. Minä tässä siteraan vain yhtä. Kollega Thompson ei ilmeisesti ole paikalla. Ei, tämä oli siis tarkistus 63. Paljadelli. Tässä jäsenvaltiota vaaditaan tarjoamaan sellaisia sosiaalisia palveluja, esimerkiksi lastenhoitomahdollisuuksia mahdollisuuksia jotta naisten paine tässä tai taakka vähenee sellaisten naisten, joiden täytyy vielä tässä hoitaa tai toimia sairaanhoitajina ja vanhustenhoitajina ja niin poispäin. No totta kai tämä on äärimmäisen tärkeä ja on tietysti hienoa myöskin puhua tästä asiasta, mutta se ei liity mitenkään tähän lausuntoon koska muuten me menemme tässä meidän tavoitteemme ulkopuolelle. Kollega Omen Räytten myöskin pyysi minulta tuossa tekemään sellaisen lausunnon, joka kyllä tarjoaa hyvin paljon sisältöä, mutta ei meidän tässä pitäisi poistua tältä polulta, jolla me olemme, mennä oikealle tai vasemmalle siltä, vaan syrjintä, naisiin kohdistuva syrjintä eläkejärjestelmissä on varmastikin vielä paljon korkeampi kuin muilla sosiaalisilla tahoilla. Minä haluan nyt kohta antaa sitten kollegoille puheenvuoron ja varjoesittelijöille, jotka ovat täällä paikalla, ja haluaisin vielä kuulla selvityksiä liittyen joihinkin tarkistuksiin, jotka minun kannaltani tai minun mielestäni eivät liity mitenkään tähän aiheeseen. Kiitoksia. Tack, Mrs. Matera. Kiitoksia, Matera. Rova Brand, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamnă președintă, și... Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella esittelijä tästä tekstistä. Minä olen varjoesittelijä SD-ryhmästä ja haluaisin kommentoida asiaa. Tämä aihe on tietysti hyvin tärkeä. Me olemme sitä käsitelleet Strasbourgissa viime viikolla valiotyö työllisyysvaliokunnassa. Ja olisi hienoa, jos tehnyt tässä äsken puhuttiin lumesta, niin olisi todella hyvä, jos voitaisiin saada niin paljon ratkaisuja tähän kuin mitä on nähty lumihiutaleita viimeisen parin päivän aikana. Eli olisi hienoa, jos jäsenvaltiot voisivat keksiä sellaisia toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa samanlaiset mahdollisuudet meille naisille. Mutta jos palataan vielä tähän lausuntoomme, minä halusin puhua siitä, että tarvitaan joustavuutta, kun tehdään päätös eläkeiästä ja pitäisi huomioida myös sukupuoli näkökulma. Minusta eläkeiän nostaminen ei ratkaise tämän hetkestä väestötieteestä ongelmaamme, mutta on kuitenkin tutkimuksia, jotka osoittavat, että naisten eläkeiän nostaminen voisi mahdollisesti johtaa siihen, että vanhempien naisten joukossa köyhyys lisääntyisi. Eli jos tälle tielle lähdetään, niin naiset voisivat köyhtyä. Samanaikaisesti jäsenvaltioiden on varmistettava kunnoiset eläkkeet niin, että torjutaan sukupuolten välistä epätasava-arvoa työmarkkinoilla, erityisesti palkka kuilo pitäisi kuroa umpeen vähintään 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä pitäisi saada vähen, vähenemään tätä eroa miesten ja naisten välillä. Ja sitten puhun myös niistä jaksoista, joita miehet ja naiset ovat käyttäneet lasten ja vanhusten hoitamiseen. Tämä pitäisi huomioida näissä laskujärjestelmissä aktiivisena kautena – Eli ikään kuin olisi ollut silloinkin työsopimus. Tätä pitäisi olla samoin kuin silloin, kun on opiskeltu tai oltu jossain muussa palvelussa. Lulinkin on tehnyt tämän suuntaisen esityksen tarkistukseksi, että kyseessä olisi kahden vuoden ajan jakso. Kahden vuoden verranhan miehet ja naiset hoitavat vauvojaan. Ja nyt on löydetty jo siinä, että artiklan 5, kappale 2, kohta poistettaisiin vuodelta 2004 ja se koskee sellaisten palveluiden ja tuotteiden käyttöä, joka liittyy eläkkeisiin ja naisiin. Ja samalla pyysin, että komissio tutkisi eläkejärjestelmän uudistamista ja sitä, miten tämä vaikuttaa naisten elämään EU-ssa. Pitää huomioida seuraavat tavoitteet, eli se, että eläkeoikeuksissa tulee henkilökohtaisia, pitää saada aikaiseksi sellaisia mekanismeja, jotka korreloivat yhteiskunnan tarpeiden kanssa silloin, kun ajatellaan erityisesti lasten ja muiden henkilön hoitamista ja sitten naisten mukaan pääsy kolmannen pilarin eläkejärjestelmiin. On huomioitava erilaiset naisryhmät, kuten maahanmuuttajanaiset tai etnisten vähemmistöjen tai vammaiset naiset. Samanaikaisesti on tärkeää, että jäsenvaltiot antavat tukensa sille kun tutkitaan näitä eri tapoja, joilla indeksoidaan köyhyysriski myöhemmällä iällä ja pitää huomioida tässä sukupuolen näkökulma. oli myös pyytänyt, että komissio tekisi yleisarvioinnin siitä, miten kaikki uudistukset, jotka on tehty yhteiskuntajärjestelmiin, vaikuttavat naisten elämään. oli myös pyytänyt, että jäsenvaltiot parantaisivat työskentelyolosuhteita ja että annettaisiin kannustimia naisille jäädä töihin pidemmäksi aikaan silloin, kun naiset tätä haluavat. Tässäkin on huomioitava siis sukupuoliulottuvuus. Olen pyytänyt, että komission jäsenvaltiot kiinnittäisivät erityistä huomiota siihen, että eläkeiän nosto, noston pitäisi olla vapaaehtoista eikä pakollista pyysi myös, että komissio vähentäisi niitä paineita, joita kohdistetaan jäsenvaltioihin liittyen julkisten eläkejärjestelmien yksityistämiseen. Olen sitä mieltä, että kunkin jäsenvaltion pitäisi pitää yllä ja edistää julkisen järjestelmän käyttöä. Meistä ykköspilari on paras, sillä se tekee mahdolliseksi sukupolvien välisen solidaarisuuden ja näin päästään eroon myös syrjinnästä. Tässä ne huomiot, jotka löytyvät esitetyistä tarkastuksista tähän aiheeseen. Ja sitten me tietysti olemme yhteydessä jostain Materaan omaan kantamme liittyen. Kiitos. Cornelisen. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Cornelisen, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Niin tämä keskustelu muistuttaa minua siitä, kun olin täällä ensin poliittisena neuvonantajana vuonna 1996 täällä parlamentissa. Silloin meillä oli myöskin asiakirja liittyen eläkeoikeuksiin täällä naisten asian valiokunnassa. Tuolloin tarkoituksena meidän oli puuttua asiaan näissä eläkejärjestelmissä liittyen siihen, että naiset elävät pidempään keskimäärin, niin tarkoituksena oli poistaa tämä kohta. Euroopan parlamentti otti hyvin voimakkaasti kantaa siihen asiaan, ja tuolloinhan parlamentilla ei ollut niin paljon valtaa, joten neuvosto vain sysäsi tämän asian syrjään, joten mitään ei voitu tehdä. No, nyt ei ollut kovinkaan helppoa keskustella näistä asioista, koska mitään ei juurikaan tapahtunut eläkejärjestelmissä ja eläkekeskustelussa missään. Nyt asioiden täytyy muuttua, sillä jos me emme muuta asioita eläkejärjestelmissämme, me joudumme kriisin syövereihin noin kymmenen vuoden kuluessa, joka tulee olemaan hyvin paljon pahempi vaikutuksiltaan kuin tämänhetkinen. Jos me tulemme muuttamaan asioita joka tapauksessa, niin voisimme sitten poistaa myöskin viimeisimmät syrjinnän muodot naisiin kohdistuen liittyen näihin asiakirjoihin. Minä todellakin suosittelisin sitä, siis tarkistusta 32 Rouva Thompsonilta, joka on parempi kuin minun tarkistukseni samasta aiheesta. Tämä käsittelee tätä asiaa jota me jo yritimme tehdä vuonna 1996, eli sitä, että naisia ei tulisi syrjiä siitä syystä, että he elävät pidempään. Meidän tulisi myöskin varmistaa, että poistamme tietyt edut ja se, että ihmisillä on henkilökohtaiset eläkeedut ja se, että ketään ei jätetä ulkopuolelle eläkkeen keräämisessä riippumatta siitä, että onko henkilö itse työllistänyt itsensä, onko hänellä osa-aikatyö tai muu ja pyytäisin, että kiinnitätte huomiota myöskin siirtolaisnaisten tilanteeseen. Me teimme myöskin tarkistuksen tähän liittyen. Tarkistus on 47. Meidän täytyy olla varovaisia, että emme tässä poista sitä kannustinta naisten tehdä työtä. Naiset, tai työ täytyy jakaa tasaisemmin naisten ja miesten välille eikä pitäisi tarjota naisille sellaisia mahdollisuuksia, että he eivät tee työtä ollenkaan. Me tarvitsemme kaikki, jotka voivat mahdollisesti tehdä työtä työmarkkinoilla seuraavien vuosien aikana. No sitten viimeinen huomautus, josta jo puhuttiin tässä, tämä ensimmäinen kautta toinen pilari. Tiedän, että tämä on hyvin valtava asia. Mielestäni meidän ei tarvitse olla tästä yhtä mieltä, koska tämä on todellakin asia, joka on kansallisella tasolla päätettävissä. Meillä on hyvin vahva kakkospilari Alankomaissa, eläkkeissä. Mielestäni tässä tarvitaan eläkkeiden jatkuvuutta, mutta on myöskin tarpeen varmistaa, että toisen pilarin eläkkeet ovat tai että niitä on tarjolla kaikille ja että tässä ei tapahdu syrjintää. Ja tähän me todellakin voimme puuttua. Kiitos. Tack, Mrs. Lulling. Kiitoksia. Rova Lulling seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen esittänyt tarkistuksia, joiden tarkoituksena on saada tästä tekstistä selkeämpi ja koherentimpi. Aivan ensiksi esitin tarkistusta johdanto-osan lauseeseen yksi, sillä nämä aktuaarilaskennat ovat yksi asia ja eläkelaskennat sitten toinen asia. Meitä kiinnostaa nimenomaan eläkelaskelmat, eli kuinka monta vuotta ja kuinka paljon eläkettä maksetaan. Eli tässä ei pidä nyt lähteä vakuutusmatemaattisia laskelmia tähän sekoittamaan. Ja sitten esitin tarkistusta myös johdantosan kappaleeseen B. Sillä mielestäni on sanottava, että naiset useammin keskeyttävät työnsä tai tekevät osa työtä hoitakseen perhevelvollisuuksiaan ja siksi tästä tarvitaan tietynlainen kompensaatio. Meidän maassamme tällainen järjestelmä on olemassa. Puhutaan näistä vauvavuosista, eli kaksi vuotta per lapsi otetaan laskuihin mukaan, vaikka ihminen ei olisi ollut vakuutettu näiden vuosien aikana. Tämä on hyvin tärkeää ja meidän pitäisi nyt keskittyä tämän tapaisiin pyyntöihin, jotka ovat todellakin kohtuullisia ja jotka ovat jo käytössä, eikä pidä lähteä pyytämään sitä, että annettaisiin eläke sellaisille, jotka eivät ole koskaan tehneet työtä tai jotka ovat tehneet osa-aikatyötä, että heille pitäisi antaa mukaan sama eläke kuin niille, jotka ovat tehneet koko päivä työtä. Euroopassa erityisesti julkinen järjestelmä lähtee liikkeelle eläkemaksuista, mitä on maksettu, ja eläkemaksut taas perustuvat palkkaan. Eihän voi antaa kenellekään, meille tai naiselle, korkeampaa eläkettä sen takia, että hänellä on alhaisemmat tulot tai ettei hän ole tehnyt niin paljon töitä. On myös miehiä, joiden ura ei ole ollut jatkuva ja yhtenäinen. Ne, jotka ovat tehneet 40 vuotta töitä, esimerkiksi minun maassani, jotka ovat maksaneet maksunsa, eläkemaksunsa tai heidän työnantajansa ovat maksaneet maksuja. Jäsenvaltiokin maksaa maksut. Tietysti on selvää, että heillä pitää olla korkeampi eläke kuin niillä, jotka ovat tehneet vain osa-aikatyötä. Eihän tätä voida nyt kompensoida, sillä ei tämä olisi oikeudenmukaista. Ne, jotka maksavat paljon enemmän eläkemaksuja, ansaitsevat tämän eläkkeensä. Eli meidän pitää nyt miettiä jonkunlaista korvausta, joka lähtisi eh, tällaista vauvavuosista tai muista vuosista, joina on hoitanut jotain perheenjäsentä. Mutta muun asian pyytäminen ei nyt ole mitenkään tämän järjestelmän mukaista, eikä se olisi myöskään oikeudenmukaista muille vakuutetuille. Tästä syystä Minä myös ehdotan, että poistetaan kohta C, jossa puhutaan köyhtymisestä, joka on suurempi uhka eläkeläisille kuin työikäisille ja naisille. <laughs> Minun että minun maassani on päinvastoin. Meillä parhaimmassa asemassa ovat eläkeläiset tällä hetkellä siksi, että meillä on aika hyvät eläkkeet. Ja parhaimmassa asemassa ovat nimenomaan ne naiset, jotka eivät ole koskaan tehneet töitä, jotka ovat menneet naimisiin sellaisen miehen kanssa, joka on tehnyt töitä koko elämänsä ajan, vaikka hän olisi siis tehnyt kovasti töitä, no sitten vielä parempi, ja jotka eivät ole eronneet. Ainoat, jotka eivät ole hyvässä asemassa, ovat eronneet jotka eivät ole tehneet tarpeeksi töitä. Minun sukupolveni ihmisiä, jotka eivät olleet vakuutettuja. Minun maassani ei ole yhtään sellaista naista, joka olisi 40 vuotta tehnyt töitä niin kuin minä ja maksanut eläkemaksuja 40 vuoden ajan ja ei niin paljon eläkettä kuin tietyllä leskillä ei tätä saada aikaiseksi. Tietysti minun aikoinani naiset eivät olleet johtopaikoilla, mutta jonkun johtajan leski sai ainakin tuhat euroa enemmän eläkettä kuin minä, joka olen tehnyt 40 vuotta töitä. Eli jos te siis sanotte näin, niin tämä ei ole totta. Tämä ei nyt liity mitenkään todellisuuteen. Naisten kannalta oleellista on se, miten voidaan korvata ne kaudet, joina he ovat omistautuneet lasten koulutukselle tai kasvatukselle tai muiden ihmisten hoitamiseen. Eli siksi korostan sitä, että ei pidä esittää tällaisia pyyntöjä, niin kuin valmistelija selvästi sanoi, jotka eivät nyt tähän asiaan liity. Täällä on paljon tarkistuksia, joilla on hyvä pohja ja hyvä tarkoitus, mutta ne eivät mitenkään itse asiassa liity tähän lausuntoluonnokseen. Jos haluatte, että se huomioidaan, niin siinä tapauksessa meidän on keskityttävä oleellisempaan, siihen mikä on naisille kaikkein oleellisinta. Täällä on toinenkin kappale, jonka poistamista esitään. Sanotaan, että ollaan sitä mieltä, että eläkejärjestelmä on pohjauduttava kestäviin kriteereihin ja niissä on huomioitava ne ajat, jolloin henkilö ei ole tehnyt töitä silloin, kun naiset ovat tehneet osa-aikatyötä, mutta eihän tämä ole mahdollista. Ainoa mahdollisuus on se, että lisättäisiin tähän tietty etu. Tämä koskee naisia, mutta myös miehiä minun maassani, jos miehet ovat hoitaneet lapsia ja lopettaneet työnteon, niin kyllä he saavat nämä vauvavuodet itselleen ihan niin kuin naisetkin. Eli sen takia minä haluan, että täältä poistetaan kaikki se, joka perustuu kyllä hyvin tarkoitusperiin, mutta joka ei todellakaan liity tähän asiaan ja meidän pitäisi keskittyä sellaisiin pyyntöihin, jotka ovat realistisia ja jotka voidaan todellakin huomioida. Kiitos. Kiitoksia. Rouva Matera voi nyt lopettaa keskustelun esittäen muutamia kommentteja. Olkaa hyvä. Eh, di No, minä nyt otin huomioon kaikki nämä kollegoiden huomautukset tässä valmistelijan muodossa ja me olemme kyllä ihan yhtä mieltä tästä aihepiiristä, eli siis että eläkeikää täytyy nostaa, koska sitten naiset voivat olla aktiivisempia ja koska he voivat myöskin vaikuttaa merkittävällä tavalla yhteiskunnan, yhteiskuntaan. Mutta samanaikaisesti täytyy kuitenkin pitää varansa, sillä nainen tässä joutuu myöskin riskialttiimmaksi. Ja tämä vaikuttaa sitten naisen terveyteen ja myöskin elintapaan. No, me tiedämme, ja niinhän me täällä aina toistamme tässä valiokunnassa, että naisten eliniän odote on korkeampi ja tästä syystä he, naisilla on myöskin korkeampi riski köyhtyä ja myöskin jota tilanteessa, jossa he ovat hyvin yksinäisiä, joten meidän täytyy todellakin tässä pitää varamme ja jos nyt sitten eläkeikää nostetaan, niin tämä on riski ja monissa jäsenvaltioissa täytyy sitten sopeutua eurooppalaisiin ehtoihin. Tässä pitäisi kyllä tasapuolisuuteen pyrkiä. No sitten siihen, mitä tässä Rova Lylling juuri totesi, niin ei meidän pitäisi pitää huoli siitä, että hyvät aikeet tässä ikään kuin kasvattavat tätä lausuntoa, koska tässä on kyse hyvin erityisestä aiheesta. Emme saa tässä sekoittaa niitä, joiden suuntaan tämä lausunto on tarkoitettu. Täytyisi keskittyä enemmän e- etnisiin vähemmistöihin, naisiin, vammaisiin naisiin ja muihin, mutta meidän ei kuitenkaan pitäisi tehdä sitä virhettä, että me tässä toistamme asioita menneisyydestä ja että tämä sitten pitkittyy, koska emme päässeet yhteisymmärrykseen. Meidän pitäisi keskittyä tähän tärkeään aiheeseen. Meidän pitäisi jatkaa keskustelua tasa-arvosta naisten ja miesten välillä. Se mahdollisuus, että voitaisiin sulkea tämä palkkakuilu ja myöskin tämä kuilu eri eläkemaksujen välillä, mutta en tässä voi kaikkia syitä ottaa esille, koska muuten tätä lausuntoa ei oteta huomioon ollenkaan. Ja myöskin se, mitä Rova Kornilsen totesi, no olen kyllä samaa mieltä hänen kanssaan. Totta kai eh, kyse on tärkeästä aiheesta. Ja tämä oli myöskin tärkeä asia vuonna 1996, silloin kun hän oli täällä ensimmäistä kertaa töissä. Ja Lissabonin sopimuksen myötä parlamentilla on nyt uusia uusia mahdollisuuksia. Meillä on niitä nyt enemmän. Tämä on tärkeää. Meidän pitäisi käyttää niitä, jotta saamme äänemme kuuluviin. Ja tästä myöskin tässä lausunnossa on kyse. Meidän täytyy saada äänemme kuuluviin. Minä yritän nyt tässä saada selvää näistä muistiinpanoistani. Niin ja sitten meillä tämä Rova Thompsonin tarkistus. Tämä on uusi tarkistus. Tässä keskitytään näihin eläkelaitoksiin ja kaikkien, kaikki työsopimusmuodot pitäisi ottaa siinä yhteydessä huomioon. No kyllä tämä pitää paikkansa, mutta tämä on täysin uusi asia. Seuraavien päivien aikana kun sitten olemme jumissa täällä lumen takia, niin sitten voimme vielä keskustella tarkemmin tästä asiasta. sillä myöskin kompromissitarkistuksia täytyy työstää ja mielestäni voin tästä syystä ottaa huomioon monetkin tarkistukset täällä. En nyt varmaankaan unohtanut mitään. Voimme jättää tämän tähän. Ja jos vielä haluaa puheenvuoron, niin pyydän sitä sitten. Kiitoksia, Rova Matera. 13. joulukuuta äänestämme tässä valiokunnassa työ valiokunnassa sitten helmikuussa ja toivottavasti myöskin täysistunnossa äänestetään helmikuussa. Tämä on meidän valiokuntamme viimeinen kokous. Aloitamme koordinaattorien kokouksen vähän myöhässä, mutta minä toivon, että me mahdollisimman nopeasti pystymme aloittamaan koordinaattoreiden kokouksen. Kiitoksia tästä valiokunnan kokouksesta.